Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις. Hyvät naiset ja herrat, voisitteko istuutua, niin voimme aloittaa äänestyksen toimittamisen. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, έχω να σας κάνω δύο Ennen kuin toimitamme äänestykset, minulla on kaksi tiedotusta teille. Ensinnäkin kirjoitettu julkilausuma 0052 0047 liittyen kalastukseen. Siihen on tullut riittävästi allekirjoituksia, niin 123 artiklaa noudatetaan työjärjestyksestä ja julkilausuma toimitetaan asianomaisille tahoille. Asianomaisten allekirjoitukset tulevat myös pöytäkirjaan. Sitten puheenvuoronsa herra Milana. Hän on yksi allekirjoittajista ja laatinut julkilausuman signor presidente. Kiitos puheenjohtaja, puhemies. Kiitoksia Nevesille, Palro Meivalle, heidän avustajille, että ovat tähän antaneet oman panoksensa, jotta aloite on onnistunut. Kalastus tai kalayhteistyönä hyvänä on erittäin tärkeä, koska se auttaa jo kolmea miljardia ihmistä ja, ja moni elää kalastuksesta vesiviljelystä. Se on todella yleinen hyödyke. Tämän julkilausuman tarkoituksena onkin todeta komissiolle, että me tarvitsemme myös vastuullisen käyttäytymisen säännöt. Tämä koskee sekä kuluttajia että kalastajia. Yhteisen kalastuspolitiikan uudistus edellyttää vielä enemmän pontta että me onnistuisimme toimimaan näissä oloissa, kun meillä on niukkoja voimavaroja ja miettien kaikkia sisäisiä sääntöjämme. Siksi tässä esitetään meristrategiaa niin, että voitaisiin lisätä tuotantokapasiteettia merellä. Tämä koskee EUn sisäisiä vesiä, mutta myös niin, että voidaan kolmasen maiden kanssa sopimuksen hoitaa tämä. Ei ole kyse pelkästään ympäristön suojelusta tai monimuotoisuuden takaamisesta, vaan vastuullinen kalastus huomioiden yhteiskunnan auttaa sekä talouttamme että kalastajamme. Kiitoksia herra Milana. Sitä paitsi Todettakoon vielä, että 52 julkilauta liittyen Down-syndromasta kärsiviin lapsiin